Nyt puheenvuoron saa edustaja Ferber. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kiitos herra puhemies, hyvät kollegat. Hyvät kollegat, jos ette halua kuunnella kollega Ferberin puheenvuoroa, niin pyytäisin teitä hiljaisesti lähtemään salista. Esimerkiksi edustaja Harms. Edustaja Harms. Edustaja Harms. Könnt ihr euch mal hinsetzen? Voisitteko istuutua? So. Bitte sehr, Herr Kollege hyvät kollegat, hyvä puhemies. Nyt ensimmäistä kertaa me puhumme konkreettisesta lainsäädännöstä LuxLeaks-paljastusten jälkeen. Ja siksi tämä on todella tärkeä keskustelu. Me nimittäin voimme nyt parlamenttina antaa selkeän viestin avoimuuden ja selkeyden puolesta ja oikeudenmukaisen verokilpailun puolesta Euroopan unionissa, sillä juuri veropäätösten alalla jäsenvaltiot ovat nyt jo sellaisessa tilanteessa, että heidän olisi vaihdettava verotietoja, mutta näin ei ole edelleenkään tapahtunut. Olemme kiitollisia komissiolle ja ennen kaikkea kilpailukomissaarille, sillä hän on katsonut tätä oikeudenmukaista verotusta myös, ähm, myös valtion tukien näkökulmasta. Eihän tämä mitään muuta olekaan. Komissio on esittänyt nyt ehdotuksensa, nimittäin sen, että kaikki veropäätökset, jotka, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus, jaettaisiin kaikille jäsenvaltioille automaattisesti. Tämä komission ehdotus on hyvä alku, mutta talousasian valiokunnassa kuitenkin haluaisin mennä pidemmällekin ja ottaa mukaan vielä enemmän toimenpiteitä. Puhun niistä nyt muutamalla sanalla. Soveltamisala. Me olemme sanoneet, kollega Brock, jos haluatte keskustella, niin salin ulkopuolella tai sitten ei ollenkaan. Kollega Brock, jos haluatte täällä keskustella, niin käykää keskustelut salin ulkopuolella, eli soveltamisalasta. Kaikki pätevät veropäätökset, jos ne eivät koske luonnollisia henkilöitä, vaan siis oikeushenkilöitä, kaikkien niiden pitäisi kuulua soveltamisalaan, siis kaikki veropäätökset, jotka koskevat oikeushenkilöitä. Tätä, me pyysimme. Ja me pyysimme myös sitä, että tietoja vaihdettaisiin heti, ei pelkästään kolmen kuukauden aikavälein, niin kuin komissio on pyytänyt. Lisäksi me vaadimme, että otettaisiin mukaan lisätietoja, verotunnisten numero, poikkeavat verotusasteet, ja se toteutetaanko tai pannaanko täytäntöön normaali lainsäädäntö vai ei. Ja me olemme sanoneet, että, että komissio voi käyttää näitä tietoja myös kilpailulainsäädännön alalla. Tämä olisi tärkeä kohta, sillä vain näin me voimme taata sen, että verotuslainsäädäntöä ei käytetä muita jäsenvaltioita vastaan. Jokainen voisi olla varma, että jos annetaan joku verotus veropäätös, niin silloin pitää, sen pitää vastata menentöä. Olen pettynyt, haluan tämän sanoa aivan selkeästi, olen pettynyt siihen, että 6. lokakuuta neuvosto on sopinut oman kantansa, joka jää kauaksi siitä, mitä komissio on ehdottanut. Nimittäin veropäätökset ja siirtohirnoittelusopimukset, niitä annettaisiin tietoja, mutta niitä ei määritellä tarkasti voimaantuloa lykättäisiin vuodella ja takautuvaa, voima, äh, takautuvaa äh, päteminen ei olisi, viisi, olisi vuotta, vaan viisi vuotta. Jäsenvaltiot tai jäsenvaltioiden valtiovarainministerit ovat täällä parlamentissa, myös talousasian valiokunnassa pyytäneet aina avoimuutta, mutta tätä vaatimusta ei ole vieläkään täytetty, joten pyytäisin, että jäsenvaltiot nyt aloittaisivat parlamentin kanssa vakavat neuvottelut, jotta saamme parhaan mahdollisen tuloksen aikaiseksi niin, että veropäätökset ja siirtohinnoittelusopimukset johtavat selkeään eurooppalaiseen malliin, jossa jokainen jäsenvaltio saa verottaa siellä, missä lisäarvo on syntynyt. Toivon, että tämä ehdotus saa myös täysistunnossa laajaa tukea. Kiitoksia paljon. Kiitoksia edustaja Ferreira ja nyt raportori Kofodin sijaan asian esittelee toisena esittelijänä Elisa Ferreira. Olkaa hyvä. Eh, Senhora Presidente, caros colegas, eh, senhor Comissário. Kiitos, puhemies, hyvä komission jäsen. Um, what is it? The translation. A translation? Sorry. Um, eu queria começar por cumprimentar. Toisin sanoen, ensinnäkin minä haluaisin onnitella esittelijää kiittää häntä kompromissihengestä, joka oli johtotähtenä tämän työn parissa parlamentissa. Aikanaan perustettiin taksevaliokunta LuxLeaks asioiden vuoksi ja, ja nyt meillä on käsillä toisenlainen mietintö, jossa on kompromissihenki päällä. LuxLeaksista on jo vuosia aikaa ja tietojen vaihtohan on vain yksi asia, johon on puututtava kiireellisesti ja asianmukaisesti kompromissin avulla, eikä pelkästään Euroopan parlamentissa. Tässä on olemassa myös toimielinten välinen sopimus, mukaan lukien komissio ja neuvosto. Tämän pitäisi johtaa kokonaan uudenlaiseen kulttuuriin verotuksessa Euroopan unionissa, ainakin näin voidaan toivoa. Kiitokset ensinnäkin komissiolle aloitteista, joihin se on jo ryhtynyt Lisäksi minä haluaisin vedota komission, että se jatkaisi samaan tahtiin eikä luopuisi. Euroopan parlamentissa on syntynyt vahva kanta, mutta tässä tarvitaan myös vahvaa komissiota rinnalla. Yhtä lailla tarvitsemme neuvostolta uskottavuutta. Sikäli on kyllä sanottava, että olen samaa mieltä herra Ferberin kanssa. Me olemme myös pettyneitä Ecofinin päätöksen kuudennelta lokakuuta, eikä pelkästään pettyneitä ajatellen voimaantulopäivämäärää, vaan myös pettyneitä muutenkin. Ei voida hyväksyä tietojen vaihto sopimuksissa mitään salaisia sopimuksia, varsinkin kun on kyse ollut monikansallisista yrityksistä. Tietoa on vaihdettu jäsenvaltioiden kesken ilman, että on ollut kuitenkaan asiat julkisuuden valossa, kuten komissio on todennut. Nyt on haluttu keskittää tiedon kulku paremmin. Nyt on käynyt niin, että rajat ylittävät sopimukset kokonaan sivutettu komission pitäisi olla nimenomaan keskiössä tietojen vaihdossa, eikä sitä voida hyväksyä, että hallitukset ovat rajoittaneet tietojen vaihtoa päätöksiin viideltä viime vuodelta, kun komissio on esittänyt kymmentä vuotta. Ennakkopäätöksiä on edelleen voimassa lukuisia. Miten tiedot pitäisi olla verohallinnon käytettävissä alusta lukien? ainakin sellaiset ennakkopäätökset, jotka ovat vielä voimassa, tulisi ottaa myös tietojenvaihdon piiriin. Lisäksi haluaisin tuoda esille myös sen seikan, että kaikki nämä ennakkopäätökset on otettava ilmoitusmenettelyn piiriin, kun monikansalliset yritykset ovat saaneet etulyöntiaseman eteen ansiosta. Ja näillä on aina vaikutusta myös veropohjaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ei ole ollenkaan järkevää ruveta rajoittamaan velvoitetta vaihtaa tietoja silloin, kun on kyse rajat ylittävästä kaupankäynnistä. Nimittäin tässä käy helposti muuten niin, että ennakkopäätös menettää verotulojen menettämisen jossakin muissa jäsenvaltiossa. Eli yhteenvetona meillä on nyt uusia tuulia Euroopan unionissa, Euroopan parlamentti tekee hyvässä uskossa oman osuutensa. Komissiokin uurastaa ja siksi neuvoston on vielä toimittava myös lojaalilla tavalla ja puututtava porsan reikien verotuksessa Euroopan unionissa. Euroopan neuvostonkin täytyy, neuvostonkin täytyy saada takaisin luottamus veronmaksajalta. He maksavat kyllä omat veronsa kuuliaisesti ja tämä on perustavanlaatuista. Kiitoksia ja asialistalla olevan kolmannen asian esittelijä scott cato olkaa hyvä. vihreät uskovat että olemme verokriisissä. tässä kyse ei ole ainoastaan trooppisista saarista vaan ihan omasta unionistamme kaikenlaisia erityissopimuksia suuryritysten kanssa on. Kansalaiset maksavat tästä kovan hinnan, investoinnit kuihtuvat ja pk-yritykset eivät voi kilpailla suuryritysten kanssa, jotka nauttivat edullisemmasta verokohtelusta. Verotus ja verotuksen oikeellisuus on erittäin tärkeä asia kansalaisten näkökulmasta. Nyt LuxLeaks-skandaalin vuosipäivä lähestyy ja tässä pitäisi nyt todellakin saada vastaus kysymykseen, kuka tietää mitä verotuksesta. Kuinka paljon tiedämme verotuksesta tai veroista? Tiedämme liian vähän, jotta voimme luoda sellaista politiikkaa, että voimme vakuuttaa kansalaiset siitä, että yritykset todella maksavat kaikki veronsa. Minä olen valittu edustaja, olen verotuskomitean, verotusvaliokunnan jäsen, mutta silti en pääse käsiksi kaikkiin tarpeellisiin asiakirjoihin. Viime marraskuussa kansalaiset olivat kauhuissaan huomatessaan, että Euroopan komission puheenjohtaja oli mukana säätämässä valtavaa verokiertojärjestelmää yhdessä maailman vauraimmassa valtiossa ja kukaan ei tuntunut tietävän tästä mitään. Miten voi olla mahdollista, että yritykset sitten joutuvat tästä oikeuden eteen, mutta nämä pääarkkitehdit eivät. Ja monet ovat sitä mieltä, että Deltour on tässä se syyllinen osapuoli. Ja viime, vuon, viime viikolla esitettiin Fiatin ja Starbucksin veronkiertojärjestelmiä. Tällaiset tutkimukset ovat hyvä alku, mutta niiden kohdalla on vielä paljon parannettavaa. Kiitän komission jäsentä näistä tutkimuksista, mutta näitä pitäisi vieläkin syventää. Tämän vuoden maaliskuussa komissio esitti verotuksen avoimuuspaketin, joka sisältää juuri niitä asioita, joista tänään keskustelemme. Siinä puhutaan vuoden 2003 säästödirektiivin kumoamisesta ja siinä vaaditaan tiedon välittämistä, jotta veroa ei voida välttää, mutta tämä on nyt korvattu uudella direktiivillä, jonka soveltamisala on laajempi. Minä olin kumoamisen esittelijä ja huomasin, että jos tämä kumotaan, niin tämä saattaa avata porsaan reikiä vero, veronkierron mahdollistamiseksi. Teimme hyvää yhteistyötä ja kuiten, annamme kuitenkin tukemme tälle kumoamiselle. Ja nyt tässä vaaditaan tätä yhteistyötä laajennettavan siten, että tulee pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla. Ja tätä asiaa on käsitelty, mutta ja tämä tässä parlamentin kaikki ehdotukset eivät menneet läpi, mikä oli suuri vahinko, koska me paransimme huomattavasti komission alkuperäistä ehdotusta. Palatakseni keskeiseen pointtiini, niin sanon vielä sen, että parlamentti ei tässä ole ollut tarpeeksi kunnianhimoinen, mitä tulee siihen, mitä tietoja pitää julkaista. Tässä meidän täytyy muistaa, että olemme vastuullisia Euroopan kansalaisille. Meidän täytyy täytyisi ottaa, hyväksyä tämä tarkistus täysistunnossa kansalaisten edun nimissä. Kuten puheeni adus, alussa sanoin, LuxLeaksin suurin suurin ongelma oli se, että kansalaisille ei ollut tiedotettu asioista. Ja tietysti kaikki silmää tekevät ja suuryritykset tiesivät kyllä hyvin, missä mennään. Minä en parlamentaarikkona tiennyt asiasta mitään, eivätkä edustamani henkilöt tienneet sitä, senkään vertaa. Me vaadimme, että kaikki verotukseen liittyvät tiedot julkaistaan, koska ainoastaan silloin, jos politiikolla on kaikki tarvittava tieto, niin silloin he voivat toimia kansalaisten edun nimissä. Nyt tuntuu siltä, että ainoastaan poliitikot ja suuryritysten johtajat saavat kaiken mahdollisen tiedon verotuksesta ja voivat sitä hyödyntää suunnitellessaan veron välttämisoperaatioitaan. There is a blue card, Mr. Sininen kortti. Herra Gianni, olette valmiita vastaamaan? Äh, Skotka, Skotka, Skotka tosis, oletteko valmiita vastaamaan herra Giannille? Köszönöm szépen a kérdés lehetőségét, bár mind... Kiitos, puhemies. Minä olisin voinut kysyä keneltä tahansa esittelijältä tästä asiasta. Minäkin olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää kertoa laajemmin yleisölle tämä merkityksessä. Jos ajatellaan komission karkeita arvioita, niin mikä on se vuotuinen veromäärä, joka menetetään – verotulo, joka menetetään. Me olemme monenlaisia tietoa saaneet, mutta voisitko kertoa tarkemmin? Scott Cato. Well, thank you very much for that. Scott Cato, kiitos tästä haastavasta kysymyksestä. Tietoa minulla ei ole tänään mukanani ja huomaan, että komissiolle ei voida esittää sinistä korttia. Komissiolla on tämä tieto kyllä ja tällainen arviointi on aika vaikeaa. Joten juuri tämän takia me vaadimme verotustietojen julkaisemista, jotta voimme tehdä tarkkoja arvioita siitä, kuinka paljon veronkiertoa ja veron välttämistä tehdään. Ja on hyvä, että tässä komission paperissa nyt on esitetty arvioita ja näitä tutkimuksia on tehty näiden kahden yrityksen kohdalla, mutta me tarvitsemme vielä lisää tutkimuksia, jotta tiedämme, kuinka paljon rahoja virtaa ohi yleisen hyvän. Et maintenant, c'est la commission, commissioner ja nyt sitten komission jäsen Moskovici, olkaa hyvä. Si, madame la présidente. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, esittelijät. Aggressiivinen verosuunnittelu on merkittävä huolen lähde ollut Euroopan unionissa ja maailmallakin, varsinkin oecd piirissä ja G20. Enemmän avoimuutta ennakkopäätöksissä jäsenvaltioiden verohallintojen kesken on erittäin tärkeä etappi, merkittäväkin etappi, kun pyrimme torjumaan aggressiivista verosuunnittelua ja verovilppiä. Ja todellakin komission viime viikkoiset päätökset Fiatin kohdalla Luxemburgissa ja Starbucksin kohdalla Alankomaissa ovat tämän suuntaisia minä teen yhteistyötä Rova Vestagerin kanssa ja hänen yksikkösen kanssa erinomaisella pohjalla. Nyt jäsenvaltiolla on harkintavaltaa käytettävissä, kun he päättävät, tekevät ennakkopäätöksen verotuksesta. Ehkä ajatella, mikä merkitys sillä on jossain toisessa maassa. Eli pyynnöstä tapahtuva tietyön vaihto, ja siksi avoimuutta ei ole ennakkopäätöksestä. Jotkut yritykset ovat hyödyntäneet sitä ikään kuin kiertääkseen verositoumuksiaan keinotekoisesti. Totta kai kansalaiset ovat joutuneet kuitenkin kantamaan kortensa kekoon alijäämän tukkimiseksi, ja siksi sitä ei voida enää sietää. Tästä syystä me olemmekin tehneet esityksen jo tämän vuoden maaliskuussa hyvin kunnianhimoisen ehdotuksen niin, että saataisiin aikaan automaattista tietojen vaihtoa ennakkopäätöksistä kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Minä haluaisin kiittää herra Ferberiä erittäin laadukkaasta mietinnöstä. Tähän ehdotukseen liittyen me olemme erittäin hedelmistä vuoropuhelua harjoittaneet tästä aiheesta. 6. lokakuuta jäsenvaltiot saivat aikaan kompromissin, Polis, poliittisen yhteisymmärryksen ihan asianmukaisenkin mielestäni, kun ajatellaan myös, että sitä ennen OECD julkaisi omat webs suosituksensa veropohjan rapautumista koska suosituksen, jotka menivät sitten 20 ja myös IMFn tapaamisiin. Ja kiitos Lama Suurille, joka on TAX-valiokunnan puheenjohtaja. Parlamentti on tehnyt tässä työtä, erinomaista työtä ja haluaisin kiittää kaikkia tahoja. Ja, ja nyt parlamentti ei ollut neuvoston pöydän ääressä kofin kokouksessa, mutta parlamentin henki painoi kuitenkin päätöksenteossa neuvostossa. Tämä on poliittista keskustelua ja hyväksytä sellaisenaan merkittävä viesti kylläkin Euroopan unionin suunnalta, koska tämän myötä voidaan osoittaa yhteistä henkeä Euroopan unionissa veroavoimuuden puolesta ja G20 rohkaisimme kumppaneita samaan suuntaan liikkumaan, niin että eurooppalainen hanke muodostuisi globaaliksi standardiksi maailmalla. Ferber totesi lievästi olevansa pettyneensä, kuten Rova Ferreirakin. Siihen ottaisin kantaa. Totta kai te otitte sille kolme seikkaa ensinnäkin. Tämä tahtotila. Meillä on olemassa rajat ylittäviin tapauksiin liittyen veroparatiisikysymyksi. ja sitten taannehtivuus, joka ei ollut sen pidempi loppujen lopuksi kuin oli. Ja lopuksi yksi yksityiskohta liittyen siihen, että olisimme voineet edetä nopeamminkin tämän tekstin täytäntöpanossa. No miten nyt oikein sanoisin? Komissio nyt ei ole eri mieltä teidän kanssanne, herra esittelijä, ainakaan. Ja pitää paikkansa, että komission alkuperäinen ehdotus kyllä meni pidemmälle kuin mitä neuvosto hyväksyi. Mutta hyvät parlamentin jäsenet, Tehän tiedätte, miten toimii neuvosto. Se aika mutkikas juttu yksimielisesti ruveta hyväksymään veroasioita. Ja ei yksimielisesti, vaan nopeasti. tarvitsi seitsemän kuukautta siitä, kun komissio teki ehdotuksen siihen, että neuvosto hyväksyisi tämän ECOFin kokoonpanossa. Komissio sitten suostui tähän kompromissiin siitä syystä, koska me olemme sitä mieltä, että meidän ehdotuksemme periaatteet pääosilta säilyvät tekstissä, mukaan lukien ennakkopäätösten automaattinen tietojenvaihto ja myös soveltamisalaa, mukaan lukien myös se, että vaihdettavat tiedot vaihdetaan kaikkien samantyöten kesken. Kaikki tämä liittyy myös komission ehdotuksiin. Siellä on jonkin verran kuitenkin aika laillakin taannehtivuutta, viisi vuotta parempi kuitenkin kuin kolme vuotta, joka jossain vaiheessa oli esillä. Se olisi ollut aika ongelmallista jo. Ja sitten täytäntöpano aikataulu. Minä tode, halusin, että se olisi tullut 2016 ensimmäisellä vuosineljäksellä voimaan, mutta jäsenvaltiot totesivat, että eikä se ihan ole väärinkään, että siihen menee aikaa, kun saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niin edelleen. Joka tapauksessa se on kohtuullisen kunnianhimoinen kompromissi. Ja tässä minun mielestäni olennaisinta on, ja komissionkin mielestä, ja minä kyllä takaan sen, että me muuta olisi sietäneetkään, että olisi jotenkin luonnetta muutettu ehdotuksessa. Se on suhteellisen laadukas se päätös, joka on askel eteenpäin. Ja kompromissitekstissä on paljon säilynyt komission ehdotuksesta. Komission mielestä ihan kohtuullinen kompromissi, varmasti parlamentille, kuten yleisen edun nimissäkin. Olennaista kuitenkin tässä on, että nyt seurataan direktiivin toimivuutta, että jäsenvaltiot siihen sitoutuvat. Ja tiedän, että te sitä tuette täysin rinnoin, kiitos siitä. Jos me olisimme tyytyneet pelkästään jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihto ilman komission mukana alua, niin vaarana olisi ollut, että verohallinnot keskenään eivät nyt tekisi herrasmien sopimuksia, mutta ehkä on kuitenkin tiettyjä sopeutuksia ja siltä ei olisi ehkä pystytty välttämään ihan kokonaan. Sanoisin vielä muutaman sanan kahdesta muudesta, muusta mietinnöstä, josta nyt keskustelemme. Ensinnäkin 27. toukokuuta tehty sopimus Sveitsin kanssa, Sveitsin kanssa liittyen finanssitiliä koskevien tietojen vaihtoon on historiallinen mielestäni ja kansalaisille se on myös symbolisesti merkittävä, kun ajatellaan Sveitsin pankkisalaisuutta unionin kansalaisille kohdalla. Se on merkittävä askel eteenpäin verovilpejä torjuttaessa, että voidaan nyt taata myös kohtuullisempi tilanne kansalaisia ajatellen. Olen iloinen, että esittelijä herra Koffot on samaa mieltä tästä omassa päätöslauselman esityksessään ja suosi tätä sopimusta. Ja korostaisin myös, että Euroopan parlamentti on jotakuinkin samaa mieltä myös komitean näiden kemisten kanssa. Niin ikään me aiomme kumota ö, säästödirektiivin, jo, ja sitten meille tulee voimaan ensi vuoden kesäkuussa korkotuloja koskeva tietojen vaihtoa. Minä aikanaan olen ollut myös valtiovarainministeriön erässä maassa, eikä sitä kauhean kauan ole, ja minä tiedän, että säästödirektiivi ei niin kauan sitten ole hyväksytty, eikä se niin vanha ole, mutta ehkä tästä voi ottaa opiksi sen, että pitää toimia ripeästi ja päättäväisesti näissä asioissa, mutta olen sitä mieltä, että tämä uusi standardi menee pidemmälle kuin mitä säästödirektiivi pystyy tarjoamaan. Olen jo iloinen Rova Skotka mietinnöstä. Kiitos muuten hänelle, että hän haluaa, että kumotaan tämä direktiivi Ehkä voin tässä sivumennen todeta, olen sitä mieltä, että miten te puhuitte komission puheenjohtajasta, herra Junckerista, ehkä oli vähän ohi tarpeen. Ja kiitän vielä taks valiokuntakin, joka puheenjohtajaa kuunteli ja haastatteli ja osoitti myös, mikä vastuu on tällaisella toimielimellä ja minkälaisia sanoja ehkä kannattaa valita täälläkin. Komissio ottaa tietenkin huomioon mietinnössä parlamentin toiveen yhdenmukaista näitä toimenpiteitä, kun ajatellaan automaattista tietojenvaihtoa järjestelmänä niiden sitoumusten pohjalta, joita direktiivissä oli hallinnollisessa yhteistyössä veroasioissa. Yhtä lailla komissio kyllä aikoo tarttua tilaisuuksiin, käydä tässä jäseneltyä vuoropuhelua parlamentin kanssa ja totta kai kertoa myös teille merkittävistä kehityskuluista viipymättä. Me olemme nyt keskustelemassa hyvin merkittävästä askeleesta, joka on hyvin innovatiivinen. Tämä on tavallaan avoimuuden vallankumous. Siellä on yleinen mielipide, tekninen kehitys taustalla, eri välineet ja totta kai parlamentin rooli ja komission halu viedä asioita eteenpäin. Ja jäsenvaltioidenkin täytyy nyt sitten tulla kelkkaan mukaan ja ryhtyä toimimaan. Minä olen vakuuttunut siitä, että yhteisvoimin, kiitos muuten vielä esittelijöille ja eri parlamentin jäsenille, niin tämä avoimuuden vallankumous ei tähän jää. Minä uskon, että poliittista tahtoa on komissiossa ja minulla itselläni. Ja tämän komission virkakauden aikana me päättäväisesti viemme asioita eteenpäin. Minä viittaan tässä myös tosiasialliseen verotukseen, että verohallinnolla olisi enemmän tietoa näistä salaisista sopimuksista. Ja myös yhdistetty yhtenäinen verotuspohja on esimerkki työstä, joka nyt on vireillä. Ja varmasti maakohtainen raportoinkin on yksi esimerkki tästä. Komissio siinäkin aikoo edetä. Minulla on siinäkin ollut tilaisuus todeta, miten sitoutunut siihen olen. Todellakin tämä avoimuuden vallankumous ja tämä on nyt merkittävä askel eteenpäin, mutta se ei tähän lopu. Kiitos ja nyt puhujalistaan seuraavana edustaja schwab olkaa hyvä. hyvä puhemies hyvä komission jäsen hyvät kollegat tämän keskustelun aihe tässä keskustelussa me emme puhu pelkästään Ferberin mietinnöstä, jota haluaisin onnitella tästä hyvin tärkeästä työstä. Tässä keskustelussa on kyse kaiken kaikkiaan automaattisesta tietojenvaihdosta äh, verotuksen alalla myös kolmansien maiden kanssa. Tämä on hyvin monimutkainen aihe, joten meidän pitää olla varovaisia sen suhteen, että me emme kyseenalaista Euroopan unionin sisämarkkinoiden peruslogiikkaa ja perusperiaatetta monille yksityiskohdat tässä lainsäädännössä, josta keskustelemme, eivät ole keskeisiä, vaan keskeistä on se, että kansalaiset ja yrittäjät voivat edelleen nauttia tästä, näistä eurooppalaisista sisämarkkinoista. Ja tässä, hyvä komission jäsen, meidän pitää olla varovaisia myös sen esimerkin suhteen, jonka te mainitsitte, nimittäin maakohtainen raportti, niin meidän ei pidä nyt mennä takaisin vuoden 1993 logiikkaan ja päättää siitä, että e- yksittäiset maakohtaiset lainsäädännöt olisivat tärkeämpiä kuin EU-lainsäädännön. Tämä pitää nähdä myös LuxLeaks-paljastusten valossa, joten meidän pitää puuttua asiaan nopeasti. Jo tuolloin vaadimme tuota, joten kollega Ferberin mietintö menee aivan oikeaan suuntaan, nimittäin rajat ylittävään nopeaan automaattisen tietojen vaihtoon. Mutta yksi kysymys jää auki, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat näiden veropäätösten rajat ylittävä ulottuvuus, pitäisikö jäsenvaltioiden voida se arvioida vai äh, luommeko tässä jotain sellaista, mikä tuo epätasapainoa koko järjestelmään, joten haluaisin kannustaa komission jäsentä jatkamaan, jatkamaan tätä prosessia, joka aloitettiin jo aikaisemmin. Me emme tässä puhu pelkästään EU-jäsenvaltioista, vaan myös kolmesta valtioista ja, ja Sveitsistä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt edustaja Simon Peter, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Starbucksia ja Fiatia vastaan tehty päätös viime viikolla oli tietysti hyvä askel, mutta tähän asti olemme kuulleet niin paljon kaikista veron välttämisasioista, jotka ovat olleet, eivät ehkä suoranaisesti laittomia, mutta, mutta kuitenkin vähän kyseenalaisia. Mutta tässä nyt kyse on todella laittomasta toiminnasta, ja jos jäsenvaltiot nyt suhtautuvat asiaan tosissaan, että todellakin halutaan nyt todellista muutosta verotuskäytänteihin, jos halutaan enemmän avoimuutta, reilua verokilpailua, niin sen takia voi jo ihmetellä, minkä takia Euroopan komissio ei ole täysin jo mukana tässä automaattisessa tietojen vaihdossa. Ja tässä nyt tässä on voitu hyödyntää kilpailulainsäädäntöä. Jos jäsenvaltiot nyt tässä estävät sitä, että komissio saa kaiken tiedon avoimesti, niin silloin aivan tietoisesti ei haluta lisätä verotuksen avoimuutta. Ja silloin kyllä herää kysymys, että minkä takia ja minkä takia sitten ja miten pitkälle takautuvasti näitä verotustietoja voidaan vaihtaa. Ja missä ja nyt tässä on, täytyisi päästä käsiksi myös näihin äh, aikaisempiinkin tietoihin yli viisi vuotta ja onko tämä ehkä aivan tarkoituksellista, että tämä lyhyt aikajänne johtuukin siitä, että halutaan antaa vähän liian vähän näitä tietoja? Jos tämä on todella perimmäinen ajatus, niin silloin me tuemme täysin komissiota siinä jäsenvaltioita vastaan, että pitää saada aikaan todella täydellinen tietojenvaihto, täydellinen avoimuus. Ilman avoimuutta, ilman tietojenvaihtoa, joka ulottuu todella pitkälle, emme pääse koskaan puusta pitkään tässä keskustelussa ja näin ollen komissio voi ainakin luottaa parlamentin tukeen tässä asiassa. Seuraavana edustaja Luunes, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. Verovilpit ja veronkierron torjuminen ovat erittäin tärkeitä asioita. Jos haluamme vähemmän veroja maksaa, niin pitäisi varmistaa, että jokainen myös maksaa oman osuutensa. Nyt on kyse parista teknisestä mietinnöstä, jotka ovat erittäin hyviä. Nyt me voimme mukauttaa omaa lainsäädäntömme kansainvälisiin standardeihin ja pääsemme tämän myötä eroon myös osasta lainsäädännöstä, jota ei enää tarvita. Ennakkopäätöksistä muutama kysymys, jotka haluaisin esittää. Minä olin erittäin tyytyväinen komission avoimuusehdotukseen. Tiedottojen vaihto on erittäin tärkeää. Tästä syystä meidän valtiovarainministerimme Rovefert nimenomaan halusi ruveta välittämään tätä tietoa muille jäsenvaltioille. Mutta Euroopan unionin komission ja parlamenttien välisessä tiedonvaihdossa ilmeisesti jotain meni pieleen, koska täällä on ruvettu vaatimaan raskaampaa menettelyä ja hallintorasitetta sitä myöden, ja sitä me haluamme välttää nimenomaan, jos haluamme torjua verovilppiä ja veronkierto, meidän täytyy keskittää toimemme siihen myös, mihin varat halutaan käyttää mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Ja tätä ei saavuteta pelkästään sen ansiosta, että muutama tarkistus on hyväksytty. Miksi vaihtaa tietoa kaikista ennopäätöksistä, miksei keskitytä niihin, joilla on kansainvälinen ulottuvuus kattanut useamman jäsenvaltion? Lopuksi toteaisin, että euro neuvosto on, on tehnyt myös fiksuja päätöksiä hyväksymällä nämä. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Jesek. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Ensinnäkin en yritä nyt puuttua komission toimivaltaan, haluaisin vain toistaa tuon päätöksen todeta laittomiksi ne veropäätökset, jotka antavat etuja tietyille isoille yrityksille. Tämä antaa selkeän viestin niille yrityksille, jotka yrittävät käyttää hyväkseen porsaanreikiä lainsäädännössä ja jotka eivät halua oikeudenmukaista osuuttaan veroista maksaa. Mutta tämä antaa viestin myös jäsenvaltioille, joiden pitäisi kantaa vastuunsa verotuksen oikeudenmukaisuudesta. Tämä tutkimus osoittaa jälleen kerran, että komissiolla pitäisi olla keskeinen rooli automaattisessa tietojen vaihdossa niin, että komissio voisi taata EU-lainsäädännön noudattamisen. Toivon, että jäsenvaltiot oppivat näistä tapauksista ja antavat komissiolle pääsyn kaikkiin tietoihin, jotta se voi varmistaa, että kaikki eurooppalaiset yritykset saavat yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Mietinnön teksti menee oikeaan suuntaan ja sillä on säännöksiä avoimuudesta. Ymmärrän, että jotkut haluaisivat täydet tiedot veropäätöksistä, mutta mielestäni tärkeintä on kuitenkin, että keskeiset tiedot tulevat komission käyttöön. Haluaisin kiittää esittelijää ja muita varjoesittelijöitä myös tästä työstä. Mietinnöstä on tullut mielestäni oikein hyvä ja siihen on tullut vain rajallinen määrä tarkistuksia, josta sitten äänestämme. Tämä on, on aivan eri tilanne kuin usein. Me nimittäin emme kaikista pilkuista äänestä. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Matias Marisa Kiitos, arvoisa puhemies. Minä tulen maasta, josta yhdeksäntoista kahdestakymmenestä listatusta yrityksestä maksaa veronsa ulkomaille. Ja pääomavero onnistuu asianmukaisesti vain, jos se on nolla, eli tämä ei ole, ole se ratkaisu, joten jonkinlainen reiluuden periaate pitäisi ottaa käyttöön jäsenvaltioiden välillä. Ainakin kansalaisille ja hallituksille pitäisi tiedottaa, kuinka vakavasta ongelmasta on kyse. Veroviranomaisten välinen avoin tietojen vaihto on aivan perusvaatimus. Tämähän on Ferbesin perusvaatimus. Se, että monikansalliset yritykset jättävät veroja maksamatta – niin sehän tarkoittaa vuosittain noin 50-70 miljardin euron verotulojen ähm, äh, menettämistä. Erilainen veronkierto, veron välttäminen, aggressiivinen verosuunnittelu on erittäin äh, laajalle levinnyttä, arvoltaan noin 260-290 miljoonaa miljardia euroa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että että tässä kansalaiset häviävät. Nämä monikansalliset yritykset eivät toimi reilulla ja avoimella tavalla, hyödyntävät kyllä resursseja, mutta eivät maksa niistä. Ja tämä on erityisen väärin, koska verotuloja käytetään nimenomaan kansantalouksien kehittämiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tarvitaan <clears throat> avointa tietojen vaihtoa kansalaistenkin näkökulmasta, joten todella vetoan kollegoihin, että antakaa tukenne tälle ehdotukselle ja vaaditaan nyt todella vahvaa valvontaa. Nyt Eva Soli, olkaa hyvä. President. Puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen Moskovisi. Euroopan parlamentti on oman osuutensa hoitanut. 2009 hyväksyttiin hyvä päätös liittyen verooptimointiin ja vilppiin. Parlamentti on nopeuttanut omaa työtään, että saadaan parempaa lainsäädäntöä aikaan, kun skandaali räjähti käsiin vuosi sitten. Vasta sitten saatiin aikaan painetta ja uusia aloitteita. Me emme voi hyväksyä sitä, että parlamenttia estetään tekemästä omaa työtään, kun me haluamme kiireellisesti saada aikaan avoimuutta maakohtaisesti eri monikansallisista yrityksistä. Ja te ette ole juurikaan tukeneet tätä keskustelua, kun taksivaliokunta haluaa asiakirjoja käsiinsä ymmärtääkseen, kuka on sallinut nämä kaikki nämä vuodet, niin se evätään. Loppujen lopuksi demokraattinen valvonta estyy. Euroopan parlamentti ei voi ruveta pesemään muiden pesiä. Nyt eivät enää selittelyt riitä. Me tarvitsemme oikeudenmukaista verotusta ja se on oikeastaan myös taistelua demokratian puolesta. Olisi hyvä, että Euroopan unionin komissiokin tajuaisi sen. Kiitokset. Ja nyt Zanni Marko, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Credo che... Kiitos, puhemies. Minä uskon, että LuxLeaks ei ole auttanut riittävästi että saadaan aikaan tasapainoinen järjestelmä aikaan häpeämällisen tilaan. Nyt olemme kuitenkin ymmärtäneet, miten Euroopan unionissa jäsenvaltiot edelleen pyrkivät hyötymään ja haittamaan muita kumppaneita monikaisten yritysten hyväksi, jotka vain tässä voittavat yksinään tässä absurdissa verokierrossa ja vilpissä. Nyt tekstit eivät ole kovin tyydyttäviä ja nyt sopimukset neuvostossa ovat vielä huonompia kuin aivan alussa. Ei oikeastaan ole tietoa julkisesti asiakirjoista, vaikka olisi tarpeen. No, jäsenvaltiot ovat jopa rajoittaneet myös automaattisen tietojen vaihtojen soveltamisalaa vain rajat ylittämiin ennakkopäätöksiin ja lykänneet niiden sääntöjen voimaantuloakin ja vienyt pohjaa myös asioiden järjestelyltä jäsenmaat ei ole mitään halukkuutta ratkaista tätä kysymystä. Päinvastoin ne haluavat houkutella monikansa yrityksiä ja ne maksavat naurettavan vähän veroja. Kansalaiset tässä maksavat viime kädessä ja he ovat tässä aina uhrina. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Kapel. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Komission jäsen Vestager viime viikolla antoi kyllä hyvin kauaskantoisen viestin, kun hän sanoi, että kaksi ensimmäistä Leaksin paljastuksista johtavaa tapausta Fiat ja Starbucks. Hän sanoi, että näissä tapauksissa oli kyse juuri valtion tuista. 350 veropäätöstä ja verosopimusta oli tehty Luxemburgissa yritysten kanssa nämä yritykset joutuvat maksamaan vähemmän kuin prosentin veroja. Ja tämä johti koko Euroopassa veromenetyksiin. Meidän pitäisi katsoa, missä nämä menetykset ovat tulleet. Euroopan parlamentti on tehnyt tässä asiassa tutkimusta. On arvioitu, että 90 miljardia euroa joka vuosi veropohjan rapautumisen voiton siirtojen takia menetetään. Myös Kansainvälinen valuuttarahasto on arvioinut, että 5 prosenttia yhtiöverosta menee joka vuosi hukkaan. Nämä monikansalliset konsernit, heillä, niillä on strategioita jo, niin, että he maksavat alle 5 prosenttia eroja. Ja, ja se, nämä monikansalliset yritykset ovat siis paremmassa asemassa kuin kansalliset yritykset Markus Ferberin mietintö on erityisen tärkeä, sillä siinä nyt ensimmäistä kertaa määrätään pakollisesta automaattisesta tietojen vaihdosta niin, että veropäätökset ja myös tiedot siirtohinnattelusopimuksesta saataisiin vaihdettua. Näin verokilpailu ja oikeudenmukainen verosuunnitelma saataisiin äh, aikaiseksi hyvissä mm, puitteissa. Yhteinen, yhtenäinen vero yhtiöveropohjaa, sitä pitäisi miettiä myös yrityksille, jotka ovat EU-ssa, jotka toimivat EU-ssa. Näin voitaisiin. Ja lisäksi pitäisi tätä Code of Conduct-ryhmää vielä parantaa. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Maletics. Kiitos arvoisa puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä, jotka ovat tehneet työtä tämän varsin tärkeän mietinnön parissa. Tässä nyt vahvistetaan Euroopan parlamentilta tulevaa viestiä sen suhteen, kuinka tärkeänä pidämme avoimuutta ja asianmukaista veronmaksua Euroopan unionissa. Tärkeää on, että verot maksetaan siinä maassa, jossa liiketoimintaa harjoitetaan emme halua sallia veron välttämistä. Meidän täytyy saada aikaan ennakoitava ja vakaa verotusjärjestelmä. Sen pitää olla avoin ja yksinkertainen veronmaksajien näkökulmasta ja tähän liittyy sitten myös säästödirektiivin kumoaminen, koska tuon avulla ähm, säästöjen tuloja voitiin siirtää toiseen maahan kuin missä säännöt tosiasiallisesti olivat. Äh, tätä voidaan parantaa ja tässä olemme jo tehneet paljon työtä verotuksen alalla tapahtuvan tietojenvaihdon osalta. Ja tärkeää on, että myös jäsenvaltiot poistavat ne verokäytänteet, jotka mahdollistavat verojen välttämisen ja, ja veron maksamatta jättämisen. Me voisimme tässä käyttää hyväksemme OECDn standardeja, kun laadimme järjestelmää ja uuden lainsäädännön soveltamisalan tulee olla entisen direktiivin soveltamisala laajempi. Tärkeää on, että tietojen vaihto tapahtuu siten, että tietoja ei katoa ja että kaikki jäsenvaltiot todella antavat kaikki asianmukaiset tiedot ja pitäkääpä komissio tämä, nämä kaikki asiat mielessänne. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Paje, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, kuvion usein tässä otsikot tarttuvat politiikan kuvioihinkin ja nyt se on nähty myös mitä on koettu ennakkopäätösten vuoksi Fiatin ja Starbucksin kohdalla Luxemburgissa ja Alankomaissa. Oikeastaan se on piiloteltua valtion tukea. Se ei ole pelkästään epämoraalista, mutta myös laitonta aivan selvästi. Teksti 2011-2012 meni kyllä läpi ja mitä on myös nyt tässä tekstissä, jos se silloin olisi hyväksytty, niin tällaiset tapaukset eivät olisi toteutuneet. Tämä osoittaa hyvin, että neuvosto ei oikein ole vielä tajunnut, mistä on kyse. Euroopan parlamenttiin on paljon kunnianhimoisempi kuin 6. lokakuuta tehty päätös neuvostossa. Haluaisinkin kiittää Markus Ferberia, kuten varjoesittelijöitä. Totta kai teksti on kompromissi. Minä korostaisin muutamia seikkoja siitä. Ensinnäkin soveltamisala koskisi nyt kaikkia ennakkopäätöksiä monikansallisten yritysten kohdalla ilman poikkeuksia, olipa kyse kansallisista tai kansainvälisistä sopimuksista, ei sillä muuten mitä virkaa olisi, mitä siinä sitten suojeltaisiin. Sitten Nämä säännöt ovat tehokkaita vain, jos meillä on seuraamuksia. Sitä parlamentti peräkuuluttaa, eli seuraamuksia, jos jäsenvaltiot eivät tule leikkiin mukaan, eikä tietoja toimiteta tai niitä toimitetaan virheellisesti. Ja sitten kolmanneksi totta kai tarvitaan vahvistettua roolia komissiolle. Me tiedämme, että mikään järjestelmä ei toimi, jos on siinä sekä tuomarina että äh, tuomaroitavana. Ja komission täytyy arvioida tätä. Ja sitten Väärinkäytösten torjumiseksi tarvitaan lisää avoimuutta, mutta todellista avoimuutta tarvitaan eikä mitään kosmetiikkaa. Tehän tiedä, että jos on liikaa tietoa, niin se tappaa tiedon. Ja mitä tekstissä nyt on esitetty, niin halutaan, että julkaistaan selkeällä tavalla kaikkien käytettäväksi, eikä pelkästään asiantuntijoiden käsin jätettäväksi. Ja lopuksi vielä yksi kohta. Kaikki yritykset, jotka ovat toimivia Useissa jäsenvaltiot tarvitsevat verotunnisten numeron, näin voidaan tietoja vaihtaa nopeammin. Se vähentää hallintorasetetta niinpä komission jäsen, koska me tuemme tätä ehdotusta. Koska jos ajatellaan joitakin jäsenvaltioita ja joitakin yrityksiä, niin loppujen lopuksi tässä kyllä kaikki menettävät, eikä se näin saa jatkua. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Lykke, olkaa hyvä. Frau Hyvä puhemies, tässä on tässä keskustella, keskustella, keskustelussa kyse oikeudenmukaisuudesta, verotuksen oikeudenmukaisuudesta, eli siitä, että jokainen veronmaksaja maksaa veroja oman kapasiteettinsa mukaan. Ja me tiedämme LuxLeaks-paljastuksesta ja Euroopan komission tutkimuksesta, joka ensimmäisen tietoja on jo julkaistu, että tätä oikeudenmukaisuutta on loukattu. Euroopan komissio on vakauttanut laittomia valtio, on siis todennut myös, että on annettu laittomia valtiontukia Fiatin ja Starbucksin kohdalla, mutta neuvosto on nyt päättänyt, että nämä rajat ylittävät veropäätökset eivät tulisi komission käyttöön. Komissiolla on velvollisuus ja toimivalta valvoa kilpailuoikeutta, joten komission pitää saada myös tietoja. Tässä ei ole kyse siitä, että syytetyt voisivat itse, itse päättää oma, omista tuomioistaan. Me tarvitsemme komissiota, jotta kilpailun vääristäminen loppuu ja jotta oikeudenmukaisuutta saadaan aikaiseksi. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Toirer Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Erikoisvaliokunnan työssä ilmeni yksi merkittävä tieto, nimittäin se, että jäsenvaltiot ja, tai aika monet niistä ovat käyttäneet hyväksi tällaisia veron välttämisen mahdollisuuksia, jotka ovat tarkoittaneet miljardien verotulojen menettämistä ja tämä tarkoittaa suurta kilpailullista haittaa PK-yrityksille, jotka eivät pysty hyödyntämään näitä veroetuuksia noin 20-25 prosenttia vuodessa. Erikoisvaliokunta on myös ehdottanut laajoja toimenpiteitä tämän estämiseksi. Hyvin laaja tietojenvaihto on ehdoton ennakkoedellytys, se ei kuitenkaan yksinään riitä. Olemme Sveitsin esimerkistä oppineet, että eri kantoneiden välinen reilu verotuskohtelu on toiminut jo vuosikymmeniä ja tämä vaatii juuri tämän automaattisen tietojenvaihdon kantoneiden välillä ja yhteisen yhteisöverokannan. Nyt vaadimme komissiota, että näitä neuvoston vaatimia erityisetuuksia ei hyväksytä. Tämä nykyinen järjestelmä on reikäinen kuin sveitsiläinen juusto. Ja seuraavana vie, edustaja Viegas. Alors, un, un avant propos en, en... Ensinnäkin muutama sana ranskaksi. Juncker, Luxemburgin hallituksen ministeri, teki sopimuksen satojen monikansallisten yritysten kanssa, jotta voidaan Luxemburgiin houkutella varoja. Ja se on varkaus, ajatellen muita jäsenvaltioita vero tuli olemaan mutta viisi veisaan siitä, jos komission puheenjohtaja on varasta ja kuka sitten, mutta luottamusta hänen minulta kyllä saisi, ja jatkan portugaliksi. Kun ajatellaan näitä veroskandaaleja, niin Euroopan unionin toimielimet halusivat tarttua näihin aiheisiin, verovilppiin ja veronkiertoon, mutta nämä ehdotukset eivät ole asioiden tasalla. Jos ajatellaan esimerkiksi ajatusta automaattisten tietojen vaihdosta, niin siellä on monenlaisia poikkeuksia mukana Sveitsin mallin mukaan, ja tässä estetään yhteistyötä yhtyneen kuningaskunnan Hollannin, Luxemburgin hallitukset ovat evänneet esimerkiksi tietoja työryhmästä, vaikka niiden piti olla julkisia, mutta he ovat sen evänneet. Meidän täytyy todella miettiä, onko tässä poliittista tahtoa olemassa puuttua asioihin vai matkaako samaan malliin. There is a blue card for... Sininen kortti teille. Oletteko valmis vastaamaan? Olkaa hyvä. Thank you. Um, and good evening. Kiitos ja hyvää iltaa kaikille. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla puhettasi erityisesti sen ensimmäistä osaa. Oletko samaa mieltä kanssani, jos olet sitä mieltä, että komissio ja Juncker ovat sellaisia toimijoita, että mitä tahansa sieltä päin tulee, niin siihen pitää suhtautua suurella epäilyksellä eikä tässä talossa pitäisi osoittaa mitään luottamusta komissiota kohtaan. Oletko tätä mieltä? Eh, no, no Minä en kysymyksen alkua ihan kuullut, mutta oli mikä oli. Nämä skandaalit eivät liity pelkästään komission puheenjohtajaan, ne vaikuttavat myös euroryhmän puheenjohtajaan. Tässä on mukana oikeastaan kaikkein tärkeimmät tekijät myös parlamentista, ne, jotka ovat tukeneet hallitusten toimia ja ovat niin tehneet vuosien ajan. Ajatuksena on helpottaa monikansallisten yritysten toimintaa ja niille luovutetaan hyvin avokätisiä verohelpotuksia. Ja tämä totta kai vie pohjaa uskottavuudelta Euroopan unionissa ja tämä vie pohjaa myös talousjärjestelmän uskottavuudelta. Ja siinä kansalli- monikat yritysten voiton tavoittelu vain polkea poliittista valtaa. Siitä on kyse nyt. And now to the next speaker. Seuraavaksi O'Clean. Let's be clear, it's the exist- Ollaanpa nyt sel- sanaisia tässä asiassa. EUn olemassaolo itsessään mahdollistaa monikansallisten yhtiö- yhtiöiden aggressiivisen verosuunnittelun, koska vero- veroa voidaan siirtää EU-maasta toiseen yhtiöt maksavat veronsa siinä lainsäädännössä, missä haluavat, eivätkä suinkaan siellä, missä taloudellinen toiminta tapahtuu ja sitä harjoitetaan. Tämä antaa isoille bisneksille mahdollisuuden solmia erittäin houkuttelevia diilejä ja antaa joillekin valtioille, kuten Luxemburgille, mahdollisuuden rikastuttaa itseään ja samalla isot yritykset eivät maksa veroja niissä maissa, joissa liikevaihto toteutuu. Joten tässä ei tarvita nyt välttämättä lisää Eurooppaa eikä suinkaan Euroopan komissiota, vaan tässä nyt todella pitää tehdä niin, että kansalliset valtiot ottavat vastuun takaisin itselleen ja hoitavat itse, itse hommansa rajojensa sisäpuolella. Seuraavana edustaja Niedermayer, olkaa hyvä. Thank you very much, Ms. Chair. Kiitos paljon puhemies. Haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen tähän mietintöön tietojen automaattisesta vaihdosta verotuksen alalla. Tämä on tärkeä askel verotuksessa. Tämä on anti-BEPS aloite, joka johtaa oikeudenmukaisempaan tilanteeseen. Parlamentissa on tässä nyt vain lausunnon antava rooli, mutta toivon, että komissio ottaa parlamentin ehdotukset huomioon, sillä me yritämme parantaa tilannetta ja antaa käyttöön myös asiantuntijuutemme. Toivon, että neuvoston jäsenet tekevät päätöksiä, jotka ovat hyväksi Euroopan ja Euroopan kansalaisten tulevaisuudelle. Lisäksi haluaisin sanoa, että meidän pitäisi luopua siitä ajatuksesta, että enemmän on aina parempaa. Ei pitäisi ottaa mahdollisimman laaja-alaista sääntelyä käyttöön, vaan parasta ja tehokkainta sääntelyä, eli enemmän ei ole aina parempi. Tämä pätee myös kun yritämme torjua veronkiertoa ja veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Ludvigsson, olkapa hyvä. Tack fru talman. Kiitos puhemies. On erittäin myönteistä, että on saatu aikaan globaali standardi automaattista tietojenvaihtoa tilitiedoista. Niin ikään on erittäin hyvä, että standardia ruvetaan käyttämään EU-sen sivuuden alusta lukien. Tämä uusi standardi on tärkeä väline verovilppiä torjuttaessa tai aggressiivista verosuunnitelmaa torjuttaessa. Se on tärkeä askel eteenpäin, mutta on aivan loogista, että saadaan aika nopeasti standardi, jota käytetään myös säästödirektiin puitteissa, mutta jo meillä on kaksinkertainen raportointijärjestelmä, eli sekä säästöjen osalta että uuden standardin pohjalta – ei olisi kohtuullista tässä tilanteessa. Se ei antaisi juurikaan enemmän tietoa, mutta byrokratian ja pälkäisen työn myötä tulevat kustannukset ovat paljon merkittävämmät kuin tiedosta saatava arvo. Viimeisen kolmen neljän vuoden aikana on erittäin tärkeää, että Euroopan unionin komissio tekee aktiivista työtä avoimella tavalla, että voidaan siirtyä uuteen globaaliin standardiin. Nyt ei ole kyse pelkästään EU-maiden keskinäisestä työstä, vaan että viisi eurooppalaista EU-ulkopuolista maata ja 12 meretakaista aluetta joutuvat myös omaksumaan saastodirektiivin kumamisen ja siirtymisen globaalin standardin. Komission täytyy seurata myös kehitystä ja kertoa mahdollisista porsareijistä ja muista ongelmista. Sen pitäisi olla itsestään selvää, että raportointia ei hoideta vain pienessä piirissä neuvostossa, vaan kerrottaisiin myös parlamentille ja laajemminkin yleisölle. Jos puutteita tulee vastaan, täytyy ryhtyä välittömästi toimiin, tehdä ehdotuksia ja mahdollisimman nopeasti. Siirtyminen globaalin standardin automaattista vaihtoa varten tilitiedosta on erinomainen mahdollisuus ja tartuttakoon siihen. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Ruohonen Lerne. Olkaa hyvä

Komissio sen hyvä, että olette paikalla. Ilmeisesti neuvosto nyt budjetoilla poissaololla meitä. Olisi hyvä, että neuvosto olisi paikalla niin, että komissio voisi painostaa edelleen jäsenvaltioita. Ei kannata sortua harhakuvitelmiin. Tämä on sellainen asia, että saadaan vähän järjestystä verokilpailuun, jossa luottamuksella on merkittävä osuutensa myös kansalaisten parissa. Sen jälkeen kun ilmi tuli skandaali, Luxemburgin kohdalla ja jossakin muissakin jäsenvaltiossa. Ja kun mittakaava tuli esille, niin luottamus on rapautunut entisestään. Siksi teidän tekstinne tiedonvaihdosta on tervetullut. Ja vielä toinenkin asia, jota haluaisin interryhmän puheenjohtajana korostaa, nimittäin eriarvoisuuteen puuttua vain järkevämmän jaon avulla. Ja jos ei ole kunnon verojärjestelyjä, ei voida myöskään torjua eriarvoisuutta. Ja nyt edustaja De Masi, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tietojen vaihto ei ole toiminut 38 vuoteen ja komissio ei ole muka huomannut mitään. Vasta LuxLeakit toivat tämän kaikkien silmille, vasta kun likapyykki oli jo esillä. Todellakin tietojenvaihdon pitää olla automaattista. Kansalliset verosalaisuudet täytyy tuoda esille, koska tällaiset verodiilit eivät ole mikään yksityisasia. Tässä valtiovarainministerit ovat sulkeneet silmänsä tällaiselta verobasaarilta, kunhan kotimaiset konsernit ovat saaneet veroetuja. Ja tässä monikansalliset yhtiöt ovat suhtautuneet meihin kuin pikkupoikiin, koska meillä ei ole vieläkään pääsyä näihin asianosaisiin dokumentteihin. Tärkeää on, että tämä asia nyt viedään eteenpäin, koska kyse on ehkä pienestä askeleesta parlamentille, mutta suuresta askeleesta koko veromaksajakunnalle. Ja minun, minun ryhmäni ei nuku öitään rauhassa ennen kuin tämä eurooppalainen verokartelli saadaan aisoihin. Edustaja Stalojan. Kiitos puhemies. Vihdoinkin EU ottaa tämän tärkeän askeleen jotta voimme estää monikansallisia yrityksiä kiertämästä veroja. Jos vaihdamme tietoja automaattisesti, jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus heti jos toinen jäsenvaltio käyttää siirtohinnoittelusopimusta, joka loukkaa toisten jäsenvaltioiden etuja. Viime vuosina on täytynyt todeta, että Euroopan parlamentti on vaatinut tällaisia toimia jo useasti. Minäkin olen niitä vaatinut, mutta ensiksi meidän piti nähdä kansainvälinen skandaali, jotta saimme nämä toimet aikaiseksi. Kiitos kuitenkin tästä ehdotuksesta. Seuraavaksi edustaja Karas. Arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiittelen esittelijöitä, erityisesti herra Ferberiä tästä mietinnöstä ja vaatimuksista ja myös tästä keskustelusta. On tärkeää, että sanomme kansalaisille selvin sanoin, mitä haluamme. Komission jäsen ö, vaatii vero ratkaisuja esille. Ja samalla sitten LuxLeaksissa puhutaan näistä veronkiertoasioista ja sitten täällä parlamentissa vaaditaan vielä enemmän avoimuutta, tietojen vaihtoa ja reiluutta verokäytänteissä. Ja jäsenvaltiot sitten sanovat, että he eivät, ne eivät halua toimittaa tietoja näistä veropäätöksistä. Tämä ei käy. Me tarvitsemme enemmän yhtäläistä kohtelua avoimuutta, avointa tietojen vaihtoa. Me tarvitsemme maakohtaista raportointia ja meidän täytyy todella saada tiedot näistä kansallisista veropäätöksistä, jotta saamme aikaan enemmän reiluutta ja oikeudenmukaisuutta eurooppalaiseen talouteen. Kiitos. Seuraavaksi Van Lare. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Euroopan parlamentti ei voi täysimääräisesti tässä olla yhteispäättäjä tässä asiassa, mutta me aiomme yhdessä vaatia automaattista tietojen vaihtoa niin, että neuvosto ei tätä voi pelkästään jättää huomiota. Me haluamme, että komissio saa keskitetysti kaikki tiedot, vain näin voimme välttää tulevat verotusskandaalit. Se, että jäsenvaltiot nyt arastelevat tätä ja yrittävät pitää salaisina veropäätöksiään ja näin yrittävät välttää oikeudenkäyntejä tai rikkomusmenettelyjä laittomien valtion tukien takia. Tämä kaikki osoittaa, että pääsemme eteenpäin vasta siinä vaiheessa, kun riippumaton taho väärää näistä kaikista asioista. Komissio on siis aivan oikein luodessaan tässä vastarintaa. Ja tässä ollaan yritetty nyt kansallisia etuja suojella ja ajaa. Tämä tulee pelkästään monikansallisten yritysten hyväksi ja, ja se tehdään pk-yritysten kansalaisten kustannuksella. Seuraavaksi keskustelemme puhujalista. Herra Tompt, minuutti. Tomkin ei in aula. ei ole paikalla. Edustaja Caputo. Kiitos puhemies. Useaan otteeseen täällä on vedottu avoimuuden puolesta, johdonmukaisuuden puolesta säästöasioissa. asioissa ja nyt on aika tärkeää saada jotain uutistuksen aikaa. Me tiedämme, miten on edistettävä tietojen vaihto koska sillä voidaan torjua tehokkaalla tavalla verovilppiä rajat ylittävästi. Mutta valitettavasti, kun ajatellaan yhteistyötä ja tietojen vaihtoa veroasioissa kesken, niin se ei ole vielä kovin paljon käytössä jos ajatellaan myös ennakkopäätöksiä koskevia tietoja ja vaihtoa niissä. Liian vähän tietoja on vaihdettu ja sitten vaikutukset ovat vaik- vakavat ja se on johtanut epäreilun verokilpailuun ja eroihin myös tuloissa. Haluaisin tukea esittelijöitä myös ajatellen ennakkopäätösten taannehtivuuteen liittyen kymmenen vuoden osalta. Meidän täytyy ruveta soveltamaan selkeämmin tätä ja tehokkaammin. Se luo luottamusta myös veroasioissa ei voida sivuttaa yhteistyön velvollisuuksia, joita jäsenvaltioiden kohdalla on jo hyväksytty. Edustaja Tomk. Kiitos, arvoisa puhemies. Euroopan unionin pitäisi tässä osoittaa esimerkkiä ja toimia johtavassa roolissa kansainvälisessä keskustelussa keskustelussa verojen välttämisestä. Nykyään ei saada tietoja jäsenmaiden tekemistä veropäätöksistä. Niistä ei saada oikeastaan juuri mitään asianmukaisia tietoja, vaikka niillä olisi verot ylittävää vaikutusta. Tietojenvaihto pitää asettaa pakolliseksi. Ja tällaiset veroetuisuudet tulisivat sitten tämän seurauksena myös vähemmän houkutteleviksi. Kyse on myös verovälttämisestä, mutta ei ainoastaan siitä. Kyse on myös siitä, että ei anneta tarkkoja tietoja tavaroiden omistajasta ja omistussuhteista. Ja tämänkin suhteen tämä ehdotus parantaa tilannetta. Edustaja Marias, mikrofoni. Kiitos, Kiitos puhemies. Veron kierto ja veron välttely aiheuttavat valtavia menetyksiä euroalueella ja myös siirtohinnoittelusopimukset aiheuttavat vahinkoa. Ja lisäksi meillähän on täällä myös erilaisia veroparatiiseja ja sellaisia jäsenvaltioita, jotka harjoittavat verojen polkemista. Nämä monikansalliset yritykset voivat myös Kreikassa säästää miljardeja veroeuroja. Myös äh, Hollanti, Hollanti on tässä ollut syypäänä. Ja, mutta Kreikastakin on negatiivista sanat, sanottavaa. On valitettavaa, että jo nyt kärsimään joutunut Kreikan kansa on joutunut näin äh, menettämään verotuloja. Valitettavasti ei ole, tähän, tähän asti kuitenkaan sveitsiläisiä tilejä ei ole tarkistettu. Edustaja Jakovčić. Kiitos puhemies. Perus asiana tässä on, kenen etuja me ajamme. Euroopan kansalaisten vai monikansallisten yritysten etua. On nyt nähty, että jotkut jäsenvaltiot ovat kovin itsekkäitä olleet. Ja totta kai siitä on ollut vahinkoa kansalaisille. Siksi minä uskon, että nämä erotukset ovat erittäin myönteisiä. Automaattinen tietojen vaihto verotus alalla Euroopan unionissa – on tärkeä kysymys, jota on ajettava. Meidän täytyy suojella Euroopan unionia ja kansalaisiamme. Minä uskon myös, että meidän täytyy miettiä seuraavia askeleita. Meillä on sisämarkkinat, meillä on yhtenäisvaluutta. Sitä ei tosin ole käytössä kaikissa maissa, mutta toki enemmistössä. Siksi voidaan kysyä, kun meillä on yhtenäisvaluutta, mutta ei yhteistä verotusjärjestelmää, niin voiko se jäädä enkiin? Honorevole Soltes. Edustaja Soltes. Eh, predsedujoči, hvala za besedo. Torej, število davčnih utaj in Hyvä puhemies. Veron välttämistapausten ja veropetosten määrä on kasvanut. Tämä tietysti haittaa jäsenvaltioiden verojärjestelmien toimintaa. Miljardeja euroja menetetään vuosittain ja siksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla monet, monista, monilta hankkeilta puuttuu rahoitusta. Satoja tällaisia tapauksia on viime aikoina paljastunut. Me olemme nähneet, että jäsenvaltiot eivät saa tietoja veropäätöksistä, joilla on rajat ylittävä vaikutus. Nyt jäsenvaltiot voivat itse päättää, Pitäisikö veropäätös, onko sillä vaikutuksia myös toisiin jäsenvaltioihin? Tietysti verotusjärjestelmät ovat eri maissa erilaisia. Tämä saattaa johtaa skandaaleihin, joten meidän pitää huolehtia avoimuudesta. Meidän pitää ajaa kansalaisten etuja, joten me tarvitsemme avoimen rekisterin veropäätöksille. Kiitos. Edustaja Spiraki. Kiitos, herra puhemies. Hyvä komission jäsen Perinteenä on markkinoille, että kun me keskustelemme tavoista torjua verovilppiä ja veronkiertoa, niin etsitään ja löydetään uusia keinoja kiertää sääntöjä, joita me hyväksymme täällä. Eli kuinka paljon tässä tarvitaan automaattista tietoa vaihtoa, mikä on määräaikaa, sille, että tästä tulisi pakollista koko Euroopan unionin alueella. Kuinka paljon aikaa vielä tarvitaan, että saadaan myös keskusrekisteri, joka selvittäisi, mitkä ovat yritysten varat ja niiden taloudellinen tila. Ei tässä voida toimia ikään kuin Euroopan unioni olisi vain saari. Tämä on aiheuttanut erilaisia huhuja ja se on johtanut epäluuloisuuteen e, eurooppalaisten parissa. He eivät ole vakuuttuneita tästä. Edustaja Turtsuli. Grazie, presidente. I welcome the agreement signed on 27... On hyvä, että 27.5. saatiin aikaan tämä sopimus Sveitsin ja EUn välillä automaattisesta tietojen vaihdosta. Tämä parantaa kansainvälistä sääntöjen noudattamista. Sveitsi on tärkeä peluri verotusalalla ja tämä sopimus on tärkeä osa taistelussamme veron välttämistä ja veronkiertoa vastaan. <clears throat> On tärkeää, että tämä saatiin nyt voimaan. Se alkaa siis vuonna 2018 ja tämä mahdollistaa sen, että saadaan kerättyä paljon entistä enemmän veroja. Tärkeää on, että sopimus antaa jäsenvaltioiden verohallinnoille mahdollisuuden identifioida veron maksajat, myös Sveitsissä siis, ja taata sen, että verolakia voidaan soveltaa myös rajat ylittävissä tilanteissa viranomaiset pystyvät myös paremmin arvioimaan mahdollista veronkiertoa ja sitten tietysti joissakin tapauksissa välttää myös turhat tutkinnat. Kiitos. Ja sitten komission jäsen Moskovisi. Merci, monsieur le... Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet. Muutama poliittinen kommentti ensin ja sitten sen perään muutama täsmennys. Ensinnäkin minä olen aivan samaa mieltä sen aika yksimielisen tuntemuksen kanssa, joka tässä keskustelussa on tullut esille, varsinkin Rova Gular totesi sen hyvin, että kyse on luottamuksesta ja sen valtavasta puutteesta. Kansalaiset ovat olleet kovin epäluuloisia siitä, mitä on lausuttu julkisesti ja se, että moni eurooppalainen on myös joutunut oman panoksensa antamaan kriisin ratkaisemiseksi kansallisella tasolla – tai mahdollisesti oikeudessa järjestelmässä on porsareikiä tai mahdollisuuksia kiertää niin, että jotkut ovat maksaneet kovin vähän veroja tai ollenkaan voitoistaan. Eli kyllä me, ja sanon nimenomaan me yhdessä, teemme jotain hyvin olennaista luottamuksen palauttamiseksi. Sanon myös, että kyse on myös tehokkuudesta. Vero vilpistä ei ole mitään lukuja, on hyvin vaikeaa niitä mistään kerätä. Sitä paitsi Vasta sitten, kun avoimuus toteutuu, niin ehkä saadaan enemmän tietoa, koska määritelmänomaisesti harmaassa on paljon harmaita sävyjä ja epätietoisuutta. Mutta varsinkin näinä aikoina, kun on kyse myös valtion talouden vakauttamisesta, tarvitaan kaikki verotulot, eikä pelkästään euroalueella. Komissio aivan alusta lukion on vero-oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja verovilpien torjunnan etusijalle. Ja haluaisin myös täällä todeta, no tuolla puolella ei enää ole niitä paikalla, jotka sitä kritiikkiä esittivät. Niin vaikkakin demokratian kritiikki aina on perusteltua ja oikeutettu, niin ehkä on hyvä kuitenkin varoa populismia, asioiden sekoittamista tarpeettomasti. Ei tässä voida pelkästään tyytyä elitin vastaisiin refleksiin. Ja kyllä komissio tässä on, uskokaa tai hyvin päättäväisesti ja hyvässä uskossa. Minä totean täällä, että kun minä olen verotuksesta vastaava komission jäsenkin, siitä syystä olen täällä, mutta minä luotan täysin puheenjohtaja Junckeriin ja meillä on täysi valtakirja toimia päättäväisesti yhdessä myös Rova Vestagerin kanssa käsi kädessä. Näin työtä täytyy viedä eteenpäin. Vastaisin myös Rova Jolille. Iloinen, että hän vielä on paikalla mun voi nyt vastata hänelle ihan suoraankin, että ei tässä pidä sekoittaa puuroja vellejä, kun ajatellaan taistelua verovilppiä vastaan tai taistelua komissioon, vaan meillä on aivan varma siitä, että komissio ja Euroopan parlamentti kyllä voivat tehdä tässä yhteistä työtä rinta rinnan. Sitä paitsi kun te otitte esille myös yhteistyön meidän kesken taksvaliokunnassakin, niin siihen nimenomaan Tämän ansiosta saatiin aikaan, ja kun viime viikollakin meillä oli kaiken kaikkiaan 29 asiakirjaa, jotka toimitettiin Euroopan parlamentin jäsenten käyttöön. Siis avoimuus on komission puolella ihan täydellistä ollut, mukaan lukien jäsenvaltiot tietysti, joissakin tietoissa on luottamuksellisuuden vaatimus toki. Ja sitten muutama, jäsen, muutama sana jäsenvaltiosta, heitäkin on täällä arvosteltu. Itsekin minä totesin herra Ferberille, missä määrin voin olla samaa mieltä hänen pahoitteluniensa kanssa. Joskus minäkin olisin halunnut, kuten oli alkuperin meidän ehdotuksemmekin, että olisi menty pidemmälle siinä ja siinä, mutta yhtä lailla jäsenvaltiot ovat tulemassa nekin. Ja minä pidän tätä kompromissia, tätä päätöstä aika laadukkaana, hyvin merkittävänä viestinä siitä, että jäsenvaltiotkin ovat valmiita sitoutumaan tavoitteisiin ja siitä olen iloinen. Minulla alkoi olla vähän kokemusta Eurooppa-asioista jo ja kun ajatellaan, olin täällä ensimmäisen kerran 94 täällä ja seitsemän vuotta oli neuvostossa ja myös 90 vuonna myös. Enkä koskaan ole nähnyt tällaista verosopimusta hyväksytyn yksimielisesti ja Tämä osoittaa sentään jo, että mitä te täällä teette. Te, Euroopan parlamentin jäsenet, ja itse asiassa aika pitkään olette tehneet jo Rova ja mitä tekee komissio, hyvin päättäväisesti, niin kyllä se saa asioita liikkumaan. Minä ymmärrän kritiikin ja valittelut ja pahoittelut. Minä kyllä haluaisin todeta, että tämä on aika merkittävä päivä ja teidän pian hyväksymänne mietintökin varmasti, jos niin haluatte, on osa tätä hanketta. Ja kiitos parlamentille sen osuudesta. Mielestäni tämä on kuitenkin ollut menestys. Haluan kiittää parlamenttia myös tuesta eurooppalaisille toimille torjua verovilppiä, niin että tätä voitaisiin käyttää mahdollisimman nopeasti. Muutama seikka sitten vielä yksityiskohtaisempina vastauksina joihinkin kysymyksiin, joita tuli esille parlamentin jäsenten puheenvuorossa. Ensinnäkin tuo soveltamisalaa. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä vaiheessa se on kaikkein merkittävin kysymys, jonka herra Ferver ottaa mietinnössään esille. sitten on sitä mieltä, että direktiivi pitäisi kattaa kaikki ennakkopäätökset, eikä pelkästään niitä, jotka liittyvät rajat tapauksiin. No pitää paikkaansa, että tässä komissio kyllä itsekin esitti soveltamisalan rajoittamista koskemaan vain rajatylittäviä ennakkopäätöksiä ja siirtohinnoittelusopimuksia tai päätöksiä. Neuvoston tekstissäkin on huomioitu nimenomaan nämä päätökset. Miksi näin sitten? No minä sanoisin, että ensinnäkin se, että tähän otettaisiin muutkin kuin rajat ylittävät päätökset, olisi voinut johtaa siihen, että hallintorasite olisi kasvanut merkittävällä tavalla ilman, että kuitenkaan verohallinto olisi pystynyt keskittämään huomiotaan kaikkien tärkeimpiin kysymyksiin. Tämän lisäksi ja sitä paitsi me olemme toimineet tässä sen oikeusperustan pohjalta, joka perusopimus meille on tarjonnut sisämarkkinat. En tiedä ehkä, voidaanko muita ennakkopäätöksiä huomioida tässä oikeusperustassa. Ja tällainen kysymys on esitetty. En minä kuitenkaan usko, herra esittelijä, hyvät jäsenet, että että pitäisi kuvitella, että se tähän päättyisi. Ja pidän aivan järkevänä, että parlamentti edellä ajaisi tätä asiaa ehkä jossain myöhemmässä vaiheessa. Ja voi olla, että joudutaan menemään vielä pidemmälle asianmukaisen oikeusperustan pohjalta. Ja, ja totta kai me puolustamme sitä. Ja sitten vielä taanehtivuudesta, kun siitäkin herra Ferver mainitsi jotain. Neuvoston kompromissiteksti edellyttää viiden vuoden taanehtivuutta. No se on lyhyempi kuin kymmenen vuotta, mitä komissio esitti, mutta Huomatkaapa yksi asia, jonka varmaan huomasittekin, että kyse on nyt laajemmasta soveltamisalasta, jossa on mukana eivät pelkätä nyt voimassa olevat ennakkopäätökset vuodesta 2011, mutta myös ne, jotka on annettu tammikuun ensimmäisestä 2014-2016 välillä. Kompromississa on myös poikkeus pk koskien, joiden on 40 000 euroa vähemmän liikevaihtona. Ja Siksipä me neuvostossa huomioimme ne argumentit, joita esitettiin. Ja minä uskon, että loppujen lopuksi viiden vuoden määräaika mukaan lukien PK-poikkeuksineen ja kun seutumisala on laajempi, takaa hyvän tasapuolisen kompromissin ja siksi komissiokin sen hyväksy Herra Baye kysyi myös verotunnisteet numerosta Komission ehdotuksessa ei ole mukana mitään määräystä numeron käytöstä Euroopan mittakaavassa. No siitä syystä ja yksinkertaisesti siitä syystä, että tällaista numeroa ei ole olemassa vielä tänä päivänä. Mutta aihe on kyllä varsin tekninen, myös poliittinen. Ja vuodesta 2012 alkaen komissio on tätä työtä vienyt eteenpäin verovilpiä torjuttaessa. Mielestäni se on tärkeä väline, mutta me emme voi odottaa, että sana numero tulisi käyttöön ennen kuin ruvettaisiin tietojenvaihdon parissa tekemään jotain työtä ennakkopäätösten kohdalla. Vielä kaksi seikkaa. Ensinnäkin seuraamukset, jotka moni teistä otti esille. Ja muistan hyvin, se oli myös taksivaliokunnan ensimmäisessä kuulemisessanikin esille. Tämä meidän valitsemamme mekanismi tähtää siihen, että avoimuus tuo muutosta myös monikansallisten käyttäytymiseen. Ja minä, ver, minä lyön vetoa sen puolesta ja minä uskon voittavani tässä verossa, koska avoimuus varmasti johtaa tiettyyn lainalaisuuteen, että paha ajetaan pois ja eikä enää käytettäisi aktiivista verosuunnittelua tai sellaista ennakoivaa tekniikkaa näissä yrityksissä, jotka eivät sinä ole tuomitettavissa tai kiellettävissä, mutta me haluamme avoimuutta joka tapauksessa. Mutta se, että komissio on mukana nyt määräyksessä, niin minä kyllä takaan, että on sellainen taistelu, jota käyn nyt viemään eteenpäin kynsin hampain ja komissio on ikään kuin välittäjänä nyt olemassa, joka voi käynnistää tietyn menettelyn. Ja tästä syystä me olemme yhdessä nyt työmme ansiosta tähän päässeet, Margaret Vestager ja minä. Nimittäin tällä mekanismilla saattaa olla hyvät vaikutuksensa. Ja meillä on nyt vakaampi pohja myös tämän uuden direktiivin myötä, joka varmasti hyväksytään komission ehdotuksen neuvoston ja parlamentin tuella. Minä muistuttaisin, että avoimuuden puolesta käytävä taistelu ei lopu koskaan. Minä puhuin tässä nyt avoimuuden vallankumouksesta. Minä takaan teille, että me olemme hyvin päättäväisiä. Että minä olen poliittisesti päättävänä henkilökohtaisesti ja vietämä loppuun asti. Ja minä sanon sen täällä teille, kuten alussakin minä totesin, että komissio haluaa myös yhdistettyyn yhteiseen yritysveropohjaan tarttua ja muihin asioihin niistä syistä, jotka ovat nimenomaan avoimuuden ja tehokkuuden takana. Toistan vielä, että tämä komissio haluaa osoittaa, mitä tosiasiallinen verotus voi tuoda tullessaan, kun liian moni yritys, monikanalinen yritys, teidän tuntemistanne syistä ei maksa veroja tai maksaa hyvin väärän siellä, missä voitto syntyy. Tämäkin liittyy luottamukseen ja se on ratkaistava. Lopuksi komissio myös maakohtaista raportointia vie eteenpäin. Minä haluaisin parantaa vähän enemmän kärsivällisyyttä ja luottamusta. Natali äh, Jonathan Hillin kanssa me olemme nyt luoneet oman lähtökohdan, joka kuulemisen kyllä perustuu, ja sitten sen perään arvioidaan tätä ei niin, että haluttaisiin jotenkin hoitaa tämä pois päiväjärjestyksestä, vaan halutaan tietää, missä oloissa maakohtainen raportointi voisi tuoda avoimuutta ja taloudellista tehokkuutta ilman, että investointeja haitattaisiin ja työpaikkojen luomista. Minä olen osoittanut, mikä minun kantani tässä on, että meillä on julkisuus tässä mukana, mutta totta kai täytyy taloudelliset näkökohdat huomioida, että tarvitaan vaihtoehtoja joko tehdä niin kuin OECD vaatii, ja muistuttaisin, että siellä on kyse verohallintojen välisestä tietojenvaroista kyse, tai mennä vielä pidemmälle. Minä sanoisin, että minä kallistuisin sillä puolelle kyllä, mutta sillä edolla, että ei sillä rankasta yrityksiä. Tästä syystä, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä keskustelusta, kiittäisin esittelijöitä, varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Minä uskon, että mitä nyt jotain erimielisyyksiä on ollut tai yksityiskohdista erimielisyyttä, niin olemme yhdessä kuitenkin viemässä eteenpäin uutta poliittista lähtökohtaa, jonka myötä päästään pidemmälle, nopeammin. Kiitos siitä. Edustaja Ferber seuraavaksi. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Kiitos tästä verotuskeskustelusta. Tietysti käsittelimme tässä nyt muitakin aiheita kuin mistä huomenna äänestämme. Kiitän kaikkea hyvästä yhteistyöstä ja tuesta mietinnöllinen. On valitettavaa, että neuvostolta ei ole täällä yhtään edustajaa paikalla, sillä monet kritiikin aiheet olivat kohdistettuja juuri neuvostolle. Ja ei siis todellakaan komission puolella, vaan tuolle salin oikealle puolelle, eli neuvoston puolelle. Tämä on kyllä todella valitettava, sillä neuvoston pitäisi oppia, että parlamentti on verotusasioissakin vakavasti otettava keskustelukumppani. Tämän haluaisin vielä selkeästi sanoa. Kiitän varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Me Onnistuimme hyvin lyhyessä ajassa käsittelemään tämän hyvin monimutkaisen aiheen. Ja uskon, että huomenna täysistunnossa voimme suurella enemmistöllä lähettää selkeän viestin neuvostolle. Ja toistan, tämä viesti menee neuvostolle, ei komissiolle. Komissio on kyllä tehnyt kotiläksynsä veropäätösten osalta, joten neuvoston pitäisi nyt harkita uudelleen kantaansa ja ottaa parlamentin ehdotukset huomioon niin, että avoimuus ja verotuksen oikeudenmukaisuus paranisivat EU-ssa. Tämä olisi myös jäsenvaltioiden etujen mukaista. Kiitos. Honorevole Simon. Seuraavaksi kollega Simon. Niin, arvoisa puhemies, valitettavasti esittelijä ei päässyt tänne paikalle. Minä edustan häntä siellä koordinaattorina ja olen myös asianosaisessa valiokunnassa mukana. Haluaisin muutaman sanan osoittaa komissiolle. Olen samoilla linjoilla kollega Ferberin kanssa siitä, että meillä on nyt iso työmaa edessämme. Yhdessä komission kanssa olemme saaneet paljon jo aikaiseksi, mutta sitten on kyllä paljon sellaisiakin alueita, joilla on vielä hyvin paljon tehtävää. Ja mitä erityisvaliokunnan työskentelyyn tulee, niin olen saanut tänään viestin, joka minua hieman hämmentää ja joka ehkä antaa suuntaa myös tulevalle työlle. Komissio tässä vaati avoimuutta ja että parlamentin vaatimat avoimuusasiakirjat sitten vaaditaan ja tämä sitten vaaditaan toimielinten välinen sopimusten mukaisesti. Mutta nyt olen kuullut, että nämä samat asiakirjat annetaan vain tutkintaa varten tutkinta yksiköille, joiden pitää erityisesti niitä pyytää. Ja tässä puitteistossa, joka mahdollistaa kansalaisten pääsyn yleisiin EU-asiakirjoihin. Jos tämä näin on, niin meillä on todella suuri ongelma edessämme. Ymmärrän, että tänään ette pysty tähän tyhjentävästi vastaamaan, mutta me palaamme tähän kyllä, koska meidän on jo nyt vaikea toimia näiden asiakirjojen kanssa ja tietysti toimielinten välistä sopimusta pitää noudattaa. Ja sitten jos tämä näin, näin, ähm, äh, näin sitten menee, niin me vaadimme, että meitä kohdellaan aivan samalla tavalla kuin kaikkia muita asiakirjoja pyytäviä tahoja. Kiitos ja seuraavaksi esittelijä Scott Kato. Kiitos puhemies tämän keskustelun lopuksi haluaisin todeta, että tämä osoittaa, että paljon samanmielisyyttä tässä talossa on ja on hyvä, että tässä on saatu tukea. Myös ovat antaneet tukensa minulle ja on selvää, että tässä ollaan kovin kiinnostuneita verotusasioista, ei ainoastaan siksi, että kansalaiset sitä vaativat, vaan myös siksi, että tietoa on nyt saatu verotusvaliokunnalta paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin on ollut saatavilla, ja tämä on hieno juttu. Tarvitsemme tietoa ja todistusaineistoa, miten muuten voimme tehdä hyvää politiikkaa. On hyvä, että komissiolta nyt kuultiin, että enemmän asiakirjoja saadaan esille, mutta se, että nämä ovat jossakin lukusalissa lukittujen ovien takana, niin tämä ei riitä. Täytyy edelleen parantaa tätä tietojen saantia ja asiakirjojen tutustumismahdollisuutta. Sitten tarvitaan suojaa näille, jotka paljastavat näitä väärinkäytöksiä. Ja me emme aina ole tehneet erinomaista yhteistyötä komission kanssa, mutta tässä olemme kyllä tehneet. On tärkeää, että voidaan edelleen nimenomaan taistella näitä monikansallisia yhtiöitä vastaan, jotka pystyvät hyötymään edullisesta verokohtelusta. Tämä on myös ilmiö, joka heikentää pk-yritysten toimintamahdollisuuksia. Ja myös kansalaiset ovat tästä erittäin kiinnostuneita. Ja ikävä, että tässä kollega jo lähti salista. On tärkeää, että me teemme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. On hienoa, että komissio on kanssamme samoilla linjoilla, mutta tarvitsemme myös todella tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta todella kansalaisetkin kokevat, että me teemme kaikkemme veronkierron lopettamiseksi. Kiitos. Yhteiskeskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna.